Goedendag collega's. Het zal eh, voor sommigen onder jullie een beetje verbazingwekkend zijn dat jullie... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Ehkä teitä hämmästyttää hiukan se, että minä olen täällä puheenjohtajana, mutta mm, puheenjohtaja Gressle ei pääse paikalle tänä iltapäivänä, eikä yksinään varapuheenjohtaja ole vapaana ennen kello neljä. Derek Vaughan on luvannut tulla tänne neljän aikoihin, joten nyt minulla on kunnia johtaa lyhyesti tätä kokousta. Senkin vuoksi, että vaikuttaa siltä, että olen pitkäikäisin tämän valiokunnan jäsen. Olen vuodesta 1999 asti ollut täällä. Kukaan ei ollut pitempään, mutta onneksi en ole nyt vanhin kuitenkaan jäsen. Derek Vaughan siis astuu puheenjohtajan tehtävän kello neljä. Ja nyt ö, aloitamme kokouksen esityslistan hyväksymisellä. Kaikki olette varmaankin nähneet tämän. Onko teillä jotakin kommentteja? Ei ole. Joten katsomme, että esityslista on hyväksytty. Kont tiedotteessa, newsletterissa löydätte listan kielistä, joka tulkataan tässä kokouksessa. Meidät välitään webstreamingin kautta mutta myös verkossa tämä kokous. Ja 11. ja 18. tammikuuta järjestettyjen kokouksien päätökirjat löydät tuosta kohdasta kolme, eli miten huomattavalla asiasta tämän kokouksen loppuun mennessä ehdottaisin, että me katsomme nämä pöytäkirjat hyväksytyiksi. Ja nyt voisimme siirtyä varsinaisiin kohtiin. Esityslistan kohta neljä. Tulemme keskustelemaan neuvoston Bulgarian puheenjohtajamaan apulaisvaltiovarainministeri Mariela Petrovan kanssa. Ja keskustelemme neuvoston suosituksista vuoden 2016 vastuuvapauteen liittyen. Tervetuloa, hyvä ministeri. Ehdotan, että antaisin teille hiukan aikaa te voitte nyt suosituksenne esitellä ja sitten siirrymme eteenpäin. Olkaa hyvä, ministeri Petro. Thank you, Mr. Chair. <coughs> First apologies for... Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelut, että ääneni nyt on aika huonossa kunnossa. No, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia puhua tässä valiokunnassa tänään ja esitellä neuvoston suositukset vastuuvapaudesta komissiolle budjetin täytäntöönpanoksi vuodelle 2016, niin kuin sopimusten 319 artiklassa nimetään. Neuvosto pitää vastuuvapaus, vastuuvapauden myöntämistä erittäin tärkeänä. Se on EU-sääntöjen mukaista ja on tärkeää, että se myöskin on vakaan rahoitusvakauden tavoitteiden mukaista. ECOFIN-neuvosto hyväksyi suositukset komission täytäntöönpanolle 2016 budjetille 20. helmikuuta ja myöskin hyväksyttiin vastuuvapaus erillisvirastoille, toimenpanovirastoille ja yhteisyrityksille. Nyt painotetaan koko joukkoa elementtejä, jotka neuvoston näkemyksen mukaisesti olisivat sellaisia, että niitä pitäisi seurata ja toimeenpanna välittömästi yhtäältä. Neuvosto pitää hyvänä sitä, että ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun tuomioistuin tarjosi vakuutuksen, vakuuden vuonna 1994, se antaa näkemyksen maksujen lainmukaisuudesta. Tämän lisäksi neuvosto pitää hyvänä sitä, että arvioitu virhetaso on vähentynyt viime vuodesta eteenpäin. On kuitenkin valitettavaa, että äh, virhe taso, josta tuomioistuin on raportoinut vuodelle 2016 äh, maksujen 3,1 prosenttia on 2 prosentin kynnyksen yläpuolella. Äh, neuvosto tästä syystä haluaa, että, te, että, että tässä tapahtuu parannusta ja myöskin virhetaso laskisi No, eräs asia, mikä on jo saavutettu, ja tässä yhteydessä neuvosto pitää hyvänä niitä toimia, joihin komissio ja jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, on myönteistä, että markkinat, markkinamenot ja suorat tuet kakosotsakkeen alla eivät olleet niissä ei ollut virheitä vuonna 2016. Tämä on erityisen relevanttia, kun suora tuki on noin kolme neljäsosaa tämän otsakkeen menoista. Kuitenkin vielä työtä on tehtävänä. Neuvosto vaatii komissiota ja jäsenvaltioita toimeenpanemaan tuomioistuimen suositukset. Se vaatii myöskin jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötä komission kanssa ja priorisoimaan laadun parantamiseen sen sijaan kuin määrällisen kasvattamisen ensimmäisen tason tarkistuksista, jotta voitaisiin havaita ja korjata virheet. Neuvosto myöskin korostaa sitä, että kontrollit kontrollista tulee kustannuksia, otetaan huomioon eri ohjelmat tästä syystä. Täytyy löytää tasapaino virheriskin ja kustannusten välillä sen, ja että keskityttäisiin enemmän parempiin, parempaan valvontaan kuin siihen, että niitä olisi enemmän. Komission pitäisi toimenpanna ennaltaehkäisiä toimia, esimerkiksi että maksut keskeytetään määräysten mukaisesti. Neuvosto myöskin korostaa tarvetta soveltaa rahoituskorjauksia sääntöjen mukaisesti niin, että voidaan EU:n budjettia suojata. Tässä yhteydessä tulisi myöskin mainita, että neuvosto valittelee sitä, että kaikki toimijat eivät ole käyttäneet käytettävissä olevaa tietoa virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Tämä olisi merkittävällä tavalla voinut vähentää virhetasoa ja olisi vaikuttanut kaikkiin meno-otsakkeisiin. Mitä tulee turvallisuuteen ja kansalaisuuteen, neuvosto pitää hyvänä sitä, että ensimmäistä kertaa tuomioistuin on vuosikertomukseen sisällyttänyt erillisen kappaleen näistä politiikan aloista. Se rohkaisee tilinkäsitystuomioistuimusta laajentamaan myöskin soveltamisalaa tässä alalla, jotta voitaisiin tehdä suosituksia ja tarjota tietoa seuraaviksi vuosiksi. Neuvosto korostaa, että varojen käyttö tässä on viime vuosina kasvanut, varsinkin maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tästä syystä se on sitä mieltä, että nyt on korkea aika intensifioida vastuuvapauden myöntäminen. Haluaisin ehdottaa arvon jäsenille, että myöskin tämä valiokunta vaatisi sitä, että tilintarkastustuomioistuin tarkistaisi kyseisen otsakkeen. Neuvosto vaatii komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota valvontajärjestelmän aikana havaittuihin puutteisiin nimenomaan maahanmuuton ja turvallisuuden alalla. Nyt sitten rahoitushallinta ja EUn rahoituksen eh, tilaa. Eh, maksu, maksu erien tilanne vuonna 2016 on otettava huomioon ja nyt tässä tulevina vuosina paine voi kasvaa. Tästä syystä neuvosto vaatii komissiota ottamaan huomioon maksuje, maksut, jotta niissä olevat puutteet havaitaan. Myöskin maksamattomat määrärahat ovat kasvaneet. Tämä on huolestuttavaa ja neuvosto vaatii komissiota jatkamaan tämän asian seurantaa ja varmistamaan tasapaino maksusitoumusten ja maksumäärärahojen tasapainoa. Tilintarkastustuomioistuimen toinen havainto on eu budjetin altistuminen pitkän aikavälin velkoihin, vakuuksiin ja vaateisiin. Neuvosto vaatii komissiota monitoroimaan tarkasti näiden kehitystä ja niihin liittyvää taloudellista riskiä. Lopuksi neuvosto vaatii komissiota parantamaan avoimuutta, yksinkertaisuutta ja vastuuvelvollisuutta kaikkien EUn budjettivälineiden osalta. Sitten vielä viimeinen asia, josta haluaisin puhua, on tätä panoa, Tämä on äärimmäisen, että siihen keskitytään äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun ajatellaan budjettikurja ja vähäisiä määrärahoja. Neuvosto piti tuomioistuimen työtä hyvänä ja on sitä mieltä, että tämä on tärkeä elementti, kun arvioidaan EU-rahojen vakata käyttöä vuosittain. Tästä syystä me rohkaisemme tuomioistuimet, että se keskittyy enemmän tähän asiaan myöskin tulevissa vuosikertomuksissaan. Neuvosto on samaa mieltä tuomioistuimen suosituksen mukana, että raportointia täytyy valtavirtaistaa. Tämä voitaisiin tehdä siten, että taataan indikaattoreiden ja tavoitteiden johdonmukaisuus ja myöskin tointen, jota raportoidaan eri pääosastoissa. Neuvosto rohkaisee komissiota jatkuvasti parantamaan raportointi, sen raportointikapasiteettia varmistamalla, että tiedon laatu varmistetaan ja samoin avoimuus ja käyttö. Tämä näin voidaan myöskin mennyttä toimintaa arvioida paremmin. Tämä tasapaino voidaan saavuttaa esittämällä tietoa ei ainoastaan ajatellen hyviä esimerkkejä, mutta myöskin kun ajatellaan suurimpia haasteita ongelmia ja epäonnistumisia. Neuvosto korostaa, että tämän puitteiston kasvattamiseen pitäisi kunnioittaa kustannusten ja hyötyjen välistä tasapainoa. Pitäisi olla indikaattoreita tietojen tarjonnalle, mutta pitäisi välttää kuitenkin hallinnollinen taakka, sen kasvattaminen. Tavoitteet täytyy rationalisoida Hyvät naiset ja herrat, nyt tämän sanottua, niin täytyy muistuttaa, että tuomioistuimeinen virhe, arvioitu virhetaso ei liity tehottomuuteen tai varojen väärän käyttöön, vaan tämä on edelleenkin realiteettia ja se vaatii kaikilta instituutioilta ja sidosryhmiltä parempaa EU-varojen käyttöä ja myöskin pitkän aikavälin vaateiden arviointeja. EU-varat käytetään tulosten saavuttamiseksi, joita ei voitaisi yhtä tehokkaasti saavuttaa muilla tavoin. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti Euroopan kansalaisille ja veronmaksajille, että EU-määrärahoja ja varoja käytetään avoimella ja vastuullisella tavalla. Oikein paljon kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. wel, mevrouw Petrova. Bedankt voor uw inleiding. Ik heb op dit ogenblik Paljon kiitoksia ministeri Petrova. Minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Edustajat Tsehovski ja Sarvoma, Haluaisiko joku muu vielä puheenvuoron tämän jälkeen? Kyllä, otamme teidät ylös. Olkaa hyvä. Niin, report slovo. Kiitokset tästä alustuksesta. Todellakin Kiitos eh, puheenjohtaja, että nyt sain ensimmäisen puheenvuoromahdollisuuden. Totesitte, että olisi katsottava indikaattoreiden ja tavoitteiden määrää. Täällä valiokunnassa ongelmana usein on katsottu olevan sen, että ohjelmia on liikaa. Pikemminkin olisi tehostettava olemassa olevia ja niiden toteuttamista ja läpiviemistä. myöskin eh, ehdottamisesta on tehty erityismietintö ja se on toisaalta osoitus siitä, että hyvät tarkoitusperät eivät aina ole tuoneet mukanaan hyviä tuloksia. Ja todella toivottavaa olisikin, että neuvosto puuttuisi näihin kysymyksiin kunnolla. Ja olisi myöskin hyvä, jos neuvosto paremmin voisi tukea Euroopan parlamenttia sen ponnistuksissa voida puuttua ähm, heikkouksiin. Viittasitte indikaattoreihin ja virhetasoihin. Itse en pitäisi näitä kaikkein tärkeimpänä asiana. Mistä on kyse, kun puhutaan virheasteesta? Sehän riippuu siitä, ilmoitetaanko ja miten jäsenmaista tehdään virheilmoitukset EU-hun päin. Jos esimerkiksi Bulgaria haluaa antaa tietynlaisen kuvan itsestään, niin se saattaa hyvin jättää tämä, nämä virheet osittain ilmoittamatta ja tällöin Brysselissä ei ole selkeää käsitystä siitä, miten asiat todellisuudessa maassa on hoidettu. Ja kannattaa muistaa se, että joillain jäsenmailla on huomattaväkin hankaluuksia Euroopan hankkeiden kanssa, vaikka niiden virheaste ehkä on alhaisempi kuin esimerkiksi Tsekillä ja Bulgarialla, mahdollisesti Romaniallakin. Eli tässä tarvitaan yhtenäistä lähestymistapaa, jos halutaan luotettavaa tietoa saada. Ja voisi olla hyvä, jos Bulgaria tähän panostaisi omalla puheenjohtajuuskaudellaan. Tällä tavalla meidänkin olisi helpompi järkiperäistä ja tehostaa omia töitämme. Varsin monet jäsenmaista, myös niin sanotuista vahvoista jäsenmaista, ovat todenneet, että jotenkin näihin petoksiin tulisi puuttua. Meillä on ULAFin raportit ja kysymys kuuluu, tulisiko nämä tiedot julkistaa vai ei. Sekin tasavallassa keskusteltiin siitä, julkaistaanko raportti ennen vai jälkeen vaalien. Mielestämme tässä tarvittaisiin uudenlaista lähestymistapaa tulisi keskittyä siihen, mikä on esimerkiksi vaalien osalta tilanne kussakin maassa, vaan tarvittaisiin selkeä yhtenäinen lähestymistapa näissä asioissa, myöskin mitä tulee näiden raporttien julkaisemiseen. Kiitos mm, komissaari, että pääsitte tänään tänne, vaikka monesti esitämme kriittisiä kommentteja, on selvää, että yhteistyötä tarvitaan. Toivottavasti siitä muodostuu mahdollisimman hedelmällinen. Paljon kiitoksia. Edustaja Sarvomaa, olkaa hyvä. Ministeri, aivan äh, alusta lähtien tämä on meille erittäin tärkeää. Ja toisaalta täytyy todeta, että ei tämä ei ole mitään poikkeuksellista. Haluaisin kuitenkin todellakin kommentoida äh, tätä ja kiittää äh, Bulgaaria puheenjohtajamaana siitä, että teette tämä. Tämä on meille erittäin tärkeä prioriteetteihin ähm, liittyen. Me haluamme enemmän laatua, emme määrää me haluamme, että talousarvio suoriutuisi paremmin, että me pystyisimme raalit, maksamat laskut ratkomaan jokaisessa akateemisesti ajatellen tämä ei ole ehkä juuri oikea hetki tällaista tehdä, mutta en nyt voi vastustaa kiusausta, sillä tämä on jotakin, mikä kaikilla meillä on selvästi mielessämme MFF, monivuotinen rahoituskehitys Brexitin jälkeinen kausi. Pelikenttä. Mikä tilanne todella on? Ja luonnollisesti en nyt oleta, että te kerrotte meille aivan täyttä totuutta, mutta haluaisin muotoilla asian tällä tavoin. Eli me ole todella avomielisiä siitä, kuinka järpulassa omat varat, olemmeko niiden suhteen avoimin mielin. Ja tehän tiedätte, että me emme tule tätä pitämään kasassa. Unionilla on niin paljon vahvaa linjaa mitä tulee monivuotoisen rahoituskehykseen Brexitin jälkeen. Me juuri äänestimme budjettivaliokunnassa viime viikolla asiasta ja täysistunnossa tulemme maaliskuussa Strasbourgissa äänestämään tästä, joten olisi enemmän kuin tärkeää kuulla. Todella kiitoksia. Eh. Kiitoksia. Erittäin tärkeä kysymys. MFF on jotakin, mikä koskettaa kaikkia. Edustaja Kappel. Kiitos. Kiitos. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Itse olen kehitysrahaston vastuuvapausmietinnön virheaste ja näin ollen se jäi tämän kahden prosentin rajan alapuolelle. Sehän on asetettu tavoitteeksi. Ja, ja mitä tulee laskelmatoimiin, tilintarkastustuomioistuin on katsonut, että menettelyt ovat toimineet ja 2016 3,3 prosenttia oli palautusten osuus. Voin yhtyä siihen, Eh, mitä totesitte, eli että varsinkin kun puhutaan hankkeista ja hankkeen rahoituksesta Euroopan unionin kautta, olisi kiinnittää huomiota siihen, että tämä eurooppalainen rahoitus tuo hankkeeseen lisäarvoa ja parempi eh, hallinnointi tietysti on avainsano, jos halutaan rahastot, virastot ja muut eh, mahdollisimman hyvin hallinnollisesti hoitaa yhdessä varjoistelijoiden kanssa tulemme tarkastelemaan vielä tätä kysymystä EFTin osalta ja meillä on 23. takarajana tarkistuksille ja varsin tyydyttävältä vaikuttaakin jo tässä vaiheessa tilanne ja ilman muuta tulemme huomioimaan sen, mitä te, hyvä komissaari, täällä vielä esiin tuotte. Kiitos. Komik Kiitoksia, edustaja Novakov. Paljon kiitoksia tästä työstä tämän asiakirjan parissa. Olen samaa mieltä kollega Saromaan kanssa siitä, että nyt tässä on kyllä virtahepohuoneessa ja se tulee parin kuukauden päästä seuraavan monivuotisen rahoituskehys luonnoksen kanssa, mutta muutama päivä luonnoksen ja vastuuvapaudella on tässä vielä tärkeämpi, isompi rooli. Ja johtopäätökset sitten auttavat meitä tarjoamaan parhaan mahdollisen käsityksen sille, miten esimerkiksi tähän yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin, siihen, että voitaisiin vielä vähentää tuota vero, virheastetta, varsinkin kohesiopolitiikan osalta. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Johtaja. Ja kiitokset äh, apulaisvaltiovarainministeri Petrova, että kanssamme käytte keskustelua vastuuvapaudesta 2016. Itse vastaan komission vastuuvapausmietinnön laatimisesta ja myönt- yhteiset arviot, jotka esititte, ovat asia, jota pitkälti me myös täällä tuemme. Viime viikolla saimme kahdelta valtavallan ministeriltä kirjeen Ruotsin ja Alankomaiden ministereiltä, eh, jotka kuitenkin eh, hieman käyttäytyvät toisin äänestyksessä ja ne säännöt, joita nyt vuosia jo on hiottu, niitä ei vieläkään sovelleta ja virhe tasot ovat edelleen liian korkealla tasolla, vaikka tietysti on totta, että niitä on saatu pienennettyä viime vuosina. Ja tietysti on tärkeää, että kiinnitetään paremmin huomiota myöskin tuloksiin ja lähdetään niistä liikkeelle vastuuvapauskysymyksissä, eli miten tavoitteet on saavutettu. Ja toisaalta sitten ne eh, syytökset, joita nämä kaksi jäsenmaata esittävät, eivät nyt ehkä ihan suoraan, mutta epäsuorasti kuitenkin ikään kuin kääntyisivät myös rakennerahastoja vastaan näin argumentoidessaan. Ja mainitut luvut, joita on tuotu esiin, ovat jollain tavalla kytköksissä rakennerahastoihin – muun muassa maataloudesta ei juurikaan puhuta, vaikka mielestäni on ihan selvää, että juuri maatalousalaa tulisi uudistaa, mitä maksuihin tulee. Tämän lisäksi pidän valiteltavana sitä, että rakennerahastojen hyödyntäminen monissa tapauksissa monissa jäsenmaissa on johtanut tämän tukikauden yhteydessä viiveisiin ja todellakin katsoisin, että lisäponnisteluja tarvittaisiin, jotta operatiiviset ohjelmat eh, saadaan hoidettua siten, että päästään esitettyihin tavoitteisiin. Ja niin kuin tässä kollegat jo totesivat, tärkeää olisi myöskin miettiä tilannetta muutoin kuin vuoden 2016 osalta, eli miltä tulevaisuudessa EUn rahoituskehys tulee näyttämään. Ja totta kai eh, toiveet talousarvion osalta usein ovat korkeammat kuin mitä voidaan tarjota, mutta tärkeää olisi kuitenkin, että toiveetkin voitaisiin täyttää. Kohesiopolitiikka ja rakennerahasto tässä ehkä joutuvat jyrän alle. Sitä pelkään. Ja pelkään myöskin, että jos näin menetellään, niin ei toimita omien etujen mukaisesti. Kohesiopolitiikkahan on yksi tärkeistä pilareista, joka vaikuttaa monella tasolla Euroopassa ja kytkeytyy moniin eri politiikan aloihin. Ja toisaalta myöskin on tärkeä alueellisesti. Ja jos kahden prosentin tasoa ei vielä ole saavutettu, niin on esitetty parannuksia ja jos tarkastellaan tuloksia, mitä on saatu aikaan rakennerahastojen kautta eri jäsenmaissa, esimerkiksi uusien työpaikkojen muodossa ja kasvun käynnistämisessä ja vuoden 2008-2009 kriisistä ulospäin, millä tavalla tässä nyt kannattaa mahdollisesti pysyä ruodussa ja miten näissä asioissa edetä? Paljon kiitoksia minä voisin ministeri Petrovia itsenikin ottaa tänne vaan. Että neuvostossa vain jollakin tavoin rutiininomaisesti käsitellään kaikki tämä, kaikki eri tekstit, kaikki vastuuvapaudet eri virastoilla, antaa virastoille sen yhteydessä me kuuntelemme virastoja, kuulemme niiden kommentit. EAS on yksi virasto, erittäin tärkeä sellainen. Siellä tutkitaan erilaisia virheitä, hankintamenettelyissä tapahtuneita epäsäännönmukaisuuksia ja kaikkea tällaista. Eli oletteko työn vastuuvapauteen, joka meidän pitää antaa neuvostolle? Kuten tiedätte, jo melko monta vuotta me olemme lyhyt vastuuvapaudessa esittelijänä. Meillä oli non-paper, ei paperi, asiakirja, jolla me tarkastelimme neuvoston ja parlamentin suhteita ja pyrimme tarkastelemaan sitä, kuinka tiedonvaihdon pitäisi toteutua välillämme. Tuo työasiakirja itse asiassa oli jotakin yhteisymmärrystä parlamentin ja neuvoston välille niin, että tätä työtä voisimme tehdä tänä vuonna ja että voisimme tehdä töitä säännöllisemmällä tavalla, mutta näin ei ole tapahtunut. Toinen kysymykseni on siis tämä, onko mitään mahdollisuuksia tai tiedättekö mitään aikataulua, tiedättekö koska neuvosto itse asiassa tämän parlamentin? Minä olen lukenut teidän asiakirjanne komission vastuuvapausta koskien ja olen edustaja Sellerin kanssa samaa mieltä. On mielenkiintoista se, että tässä Alankomaat äh, Ruotsi lähettävät kaksi eivät ole tyytyväisiä siitä marginaalisesta virhetason parantumisesta, jota on tapahtunut. Jos tämän otatte huomioon ja ECAan vastuuvapauden otatte myös huomioon. Nyt vuosia jo tilintarkastustuomioistuin on todennut itse asiassa, jos tarkoitan siis jäsenmaat tiesivät näistä virhetasoista ja ne ovat kanssa vastuullisia siihen, että virhetasot ovat näin korkeita. Neuvostossa siis, koska neuvostossa todella valtiovarainministeriöiden kesken keskustellaan, pyritään varmistamaan se, että samankaltaisia menettelyjä tapahtunut jonkinlaisen ratkaisun. sitten viimeinen kysymys. Euroopan parlamentissa meillä on käynnissä oleva työ, joka liittyy vastuuvapausmenettelyyn. Pyrimme nopeuttamaan. Meillä on M plus kolme. eli vastuuvapausmenettelyyn. Pyrimme nopeuttamaan. Meillä on M plus kolme. eli se olisi selkeämpi ja nopeampi. Me olemme keskustelleet täällä valiokunnassa menettelystä ja me olemme lähettäneet tämän ECAlle. Tästä on keskus... He ovat todenneet, että se vastuuvapaus, jonka he myytävät, on jotakin voimme antaa jo syyskuussa, syysmarraskuussa, ja siellä tilintarkastustuomioistuin on ajatellut, että antaisikin suosituksensa jo lokakuussa. Meidän kysymyksemme neuvostolle nyt on se, oletteko te valmiita osallistumaan tähän, toimimaan näin, että meillä voisi olla itse asiassa vastuuvapausmenettely, joka olisi ikään kuin kukaan ei on, ilmeisesti kukaan ei ollut puheenvuoro, joten olkaa hyvä. Over de vragen naar voren te brengen. Thank you. Uh, first, thank you for... Kiitos, kiitos mielenkiinnostanne ja kiitos näistä hankalistakin kysymyksistä. Pyrin nyt vastaamaan tämä kynnys kohesiopolitiikan osalta, mutta myöskin kun puhutaan maaseudun kehittämisestä, jos suoristuista luovutaan. Kannattaa kuitenkin muistaa se, että viime vuosina tilanne on näillä aloilla jonkin verran kehittynyt ja parantunut, eli se on muistettava jäsenmailla mm, ja viranomaisilla voi olla hankala varmentaa, että sisäisesti pyritään yksinkertaistamaan, mutta joskus menettelyt ovat niin monimutkaisia, että se ei ihan helposti onnistu. Yksinkertaistu nykysäännöt ovat hankalat ja ohjelmien parempi suunnittelu, jotta vähennetään hallinnollista taakkaa ja toisaalta vähennetään myöskin virheastetta ja saadaan... No. Niin, kiitos sanoin tämän nyt näin, mutta nämä virhetaso, luvut ovat kyllä nähtävissä monien maiden osalta. Neljän vuoden osalta minä jo na, minä nauran joka kerta, kun näen nämä ongelmat, joita joillakin mailla on ja sitten siellä on ikään kuin vain yksi virhe, eli proseduuri, se miten näitä raportoidaan tilintarkastustuomioistuimelle tai komissiolle on joskus hyvin, hiukan erilainen. Mutta tämä pointtini, niin voitte tietysti tarkastella tätä näkemystäni ja miettiä, että miten voisitte tehdä sen paremmin. Um, on the performance. Tuloksellisuudesta ja aikaan sanoksista tämä liittyy myöskin seuraavan puhujan kysymyksen, tulisiko kiinnittää tuloksiin enemmän huomiota kuin virhetason. Neuvosto pitää hyvänä sitä, että tuloksellisuutta arvioidaan ja vuotuissa raportissa näin tulee tehdä tunnustamme sen, että selkeä puitteisto toimielimille ja jäsenmaille mahdollistaa hyvän varainhoidon ja toisaalta luotettavan toiminnan ja ohjelmien arvioinnin. Ja näin tämä huomioidaan myöskin rahoituspuitteistossa. Ja esitetään myöskin suosituksia siitä, miten raportointia voitaisiin yhtenäistä ja selkiyttää, mutta asia tulee hoitaa mahdollisimman tasapainoisesti ja tarvitaan indikaattoreita, jotta saadaan tarvittavat tiedot, mutta kuitenkaan ei luoda liikaa uutta hallinnollista taakkaa. Eli tässä tarvitaan todellakin tasapaino sopivan virhetason ja riittävän tuloksellisuuden välille. Ja sitten kun tarkastellaan seuraavaa rahoituskehystä, kuten tiedätte vielä, emme ole saaneet komission ehdotusta. Ainoastaan keskuste, jos toinen päivä saadaan komission ehdotus, niin sitten tietysti voimme lähteä ehdotusta läpi käymään ja toivottavasti tältä pohjalta voidaan nopeuttaa käsittelyn vaiheita, jotta saadaan sitten helpotettua työsarkaa tulevan puheenjohtajan Itävallan. Ette anna meille yhtään mitään, ette edes ihan pikkuista millimetriä. No, I was just wondering if... Ei vaan pohdin vain sitä, että tarkoittaako se sitä, että, että anna meille yhtään, että edes pienintä tiedon murusta. Our national position or... Tietysti voimme lähteä liikkeelle niistä esityksistä, jotka saimme valtioiden päämiehiltä, mutta puheenjohtajana pidämme tärkeänä sitä, että poliittisia painopisteitä ensin tarkastellaan. Käydään läpi ne painopisteet, e, jotka tulee huomioida e, budjetissa ja sen jälkeen sitten lähdetään näitä varsinaisia tasoja tarkastelemaan. No nyt ymmärrän, mitä minun tulisi muotoilla kysymykseni. Minä muotoilen kysymykseni nyt uudestaan. Uskotteko te puheenjohtajavaltion edustajana, että meidän pitäisi ensin keskustella todellisista prioriteeteista, eli siitä, mitä EUn pitää voida tehdä. Ja vasta tämän jälkeen kävisimme keskustelun siitä, kuinka paljon se maksaa. Ja vasta sen jälkeen katsoisit ensin, mitkä ovat ne tehtävät ja haasteet, joihin meidän täytyisi puuttua. Onko se se kaikkein tärkein asia? Erittäin tärkeitä, mutta itse tulen valtiovarainministeriössä näin ollen budjettirajoitteetkin tulee huomioida, eikä että pelkästään puhutaan ja keskustellaan prioriteeteista, on keskusteltava myös negatiivisista prioriteeteista, ei pelkästään positiivisista. Ensi vaiheessa tietysti painopisteasettelu on tärkeä, mutta nämä mahdolliset budjettirajoitteet ne on myöskin koko ajan pidettävä mielessä. Siellä edustettuna, ja kun nyt sitten katson raportointia tuosta kokouksesta, ja halutaan puhua prioriteeteista eikä rahoista, niin pelkäänpä, että kahden vuoden kuluttua emme ole yhtään pidemmällä kun nyt ajatellaan, että nämä yksittäiset näkemykset ovat hyvin kaukana toisistaan. Miten ovat nuo rahoitusmahdollisuudet ja sitten vasta tulevat prioriteetit, mutta tämä halutaan ikään kuin unohtaa. EU-talousarviohan suurimmaksi osaksi rahoitetaan jäsenvaltioiden maksuosuuksista, joten olisi järkevää prosentti BKTstä enemmän vai onko ehkä sitten kuitenkin valmis budjettiin maksamaan hiukan enemmän. Jos ajatellaan, että, ajatellaan sitä, että maksuosuudet jäisivät mahdollisimman pieninä, niin tämä totta kai sitä vaikuttaa myöskin prioriteetteihin, miten ne haluaa muuttua. Kokous ei kuitenkaan kovinkaan paljon antanut toivoa. Ja nyt sitten te olette puheenjohtajavaltio ja teidän täytyy tehdä tästä yhteenveto, joten olisi kyllä tärkeää kuulla teidän äänenne siinä mielessä, että oletteko valmiit puheenjohtajakautenne aikana, joka tässä nyt vielä muutaman kuukauden kestää, vaalikauden aikana pääsemme jonkinnäköiseen tulokseen, mikäli näin ei kävisi. Parlamenttivaalit ovat ohi, sitten täytyy uusi komissio valita ja ennen kuin kaikki sitten toimii, niin ollaan jo vuodessa 2021. Ja Komissio on ainakin luvannut, että se tekee esityksensä vielä toukokuussa. Ja tämä on vielä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Ja sitten teidän tulisikin muistuttaa kollegoitanne neuvostossa siitä, että tässä nyt täytyy olla toimintakykyinen ja tarvitaan kompromisseja – jotka pohjautuvat siihen, mitä on käytettävissä ja mitä jäsenvaltiot haluavat antaa. Ja sitten niiden pohjalle voidaan nuo prioriteetit asettaa. Eli kyse on nyt oikeastaan siitä, että kuinka paljon maatalouden tulisi saada, onko kohesiopolitiikka, rakennepolitiikkaa kaikilla alueilla, onko maahanmuutolle oma budjettikohtansa ja mitä sitten tehdään kehityspolitiikan osalta ja minkä arvoinen tutkimus on meille. Nämä viisi kysymystä, niihin täytyy saada vastaus. Mutta kuten sanottu, ei tässä nyt kovinkaan kauaa kannata odotella. Määräajoistahan jo puhuinkin. Ja nyt täytyisi olla se kunnianhimo, että ensi vuoden huhtikuuhun mennessä homma saataisiin hoidetuksi ja teidän puheenjohtajakautenne on kyllä tässä kohtaa hyvin tärkeä. Um, thank you again for, for this intervention. Paljon kiitoksia jälleen kerran tästä puheenvuorosta. Kyllä todellakin äh, puheen johtajuutemme on ensimmäinen näistä kolmesta, jotka tulevat ratkomaan MFF-kysymyksiä. Jos onnistumme saattamaan neuvostelut äh, päätökseen nykyparlamentin aikana ennen vaaleja. Kuitenkin tämä tapahtuu hiukan meidän kautemme lopulla. Me voimme vain tietyllä tavalla pyrkiä auttamaan Itävaltaa puheenjohtajamaana aloittamaan substanti, substanssikeskustelut ja todellista sisällötyötä koskevat keskustelut. Me olemme siis Romanian ja Itävallan kanssa hyvin läheisesti jo keskustelleet asiasta. Tämä on mielestäni realistista, sillä me voimme olla kunnianhimoisia, mutta elleivät muut maat näin toimi, meidän täytyy löytää oikeanlainen balanssi ja voimme tässä pyrkiä siihen, että tämän loppukautemme, puheenjohtajuuskautemme aikana pyrimme eh, keskustelemaan kolmesta asiasta, eli prioriteeteista, sitten tuntemuksesta kaiken kaikkiaan MFFn suhteen, ja kolmas kysymys oli tämä oikea aikataulu. Teillä, he, siellä oli todellakin eriäviä mielipiteitä maahanmuuttoon, puolustuksen, kohesioon, maatalouspolitiikkaan, jopa leikkausten myötä vielä päädymme korkeamman kulutuksen tasolle. Meidän täytyy keskustella näistä asioista rinnakkain, ellei kollegoiden kanssa keskustella Menemmekö muihin kysymyksiin sitten edustaja Kapelzerer, muut? So, um, Take your time. Okay, so I need to, to rearrange my... Uh, there was a question, your question, uh, Mr. Seller, on, on the Sweden... Ruotsi ja Alankomaat um, esittivät varauman, totesivat, että tämä virhetason myönteinen kehitys on hyvä asia, mutta että he olivat yhä sitä mieltä, että tämä ei riitä ja että he eivät ole tämän suositusten kattain neuvoston enemmistö äänesti tämän puolesta ja siksi me olemme nyt tässä tällaisten neuvoston, mutta mitään väittelyä ei ollut, missä muut jäsenmaat olisivat sanoneet, etteivät ole samaa mieltä tai voisivat liittyä näihin kahteen. Eikö neuvostossa käyty mitään... Then on, on um, sorry, let me see. Stas, Mr. Stas, on the questions. earlier discharge, yes. Yeah, the early was, discharge, yeah. the final. Meillä on koordinaatiota ja raportoimme tilintarkastustuomioistuimelle me tuomioistuimen kanssa neuvotteluja ja sitten neuvosto päätyy tiettyihin suosituksiin. Siksi on vaikea hiukan selittää, mutta tuon, te puhutte tästä tästä epävirallisesta asiakirjasta. Sitä keskusteltiin Koreperissä ja Koreper antoi ähm, osapuolille mandaatin keskustella asiasta ja tarkistaa, minkälaisia mahdollisuuksia on. Menttiin. That's on, on, uh, on the, the... And how much time will that take? Kuinka paljon aikaa tähän menee? Teemme tämän mahdollisimman nopeasti. En tiedä, sillä asiasta keskustellaan vielä työryhmän sisäisesti. Niin Olafin ja EASOn välinen tapaus. Meidän pitäisi ehkäpä lähteä aluksi sellaista olettamuksesta, että Olaf vielä. Meidän pitäisi ehkäpä lähteä aluksi sellaista olettamuksesta, että Olaf vielä tutkii virastoa ja heti kun kaikki on saatettu päätökseen ja on valmista. Neuvosto tulee tarkastelemaan, kuinka tämä vaikuttaa sen omaan arvioon koskien juuri tätä virastoa ja sitten todennäköisesti jonkinlainen uudelleen arviointi tehdään, mutta juuri nyt siihen ei ole mitään syytä. Ja muuten neuvostopohjaa pohjaa varanhoitoasennuksessa tunnistettuihin asiakirjoihin, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, erityiskertomuksiin ja muihin asiakirjoihin. Me otamme huomioon sen, minkä sanoitte Olafiin liittyen ja muihinkin virastoihin liittyen. Tämä periaate on se, jolla neuvosto tekee töitä. En voi äh, puhua, en voi määritellä tätä epäviralliseksi tai viralliseksi lähestymistavaksi, mutta mitään erityiskohtelua erityisvirastoille ei ole, tilanne on se. Ja sitten edustaja Kappel lähetti kysymyksen ja myöskin edustaja Novakov hän esitti kysymyksen. Edustaja Zellerillä taitaa olla kommentti nyt, olkaa hyvä. Mr. Zeller. Ja, äh, Frau stellvertretende Minister. Äh, hyvä varaministeri, et ehkä ole äh, oikea henkilö vastaamaan tähän nyt esittämäni kysymykseen Teillä on varmasti hyvät suhteet ähm, parlamentin yhteis- päätös toimijana muuttaa. Ja näillä määräaikakysymyksillä tähän pyritään vaikuttamaan vuoteen 2019, eli vuoleihin asti ei saataisi tulosta aikana sitten ah, varma puhumaan omalla äänellään. Ja tämä pätee myös tulevaan kokoonpanoon parlamentissa ja neuvoston jäsenten olisi syy valittu ja valittu siksi, että se nimenomaan kantaa osavastuun niistä kysymyksistä, jotka sille kuuluvat. Thank you. Um valittu ja valittu siksi, että se nimenomaan kantaa osavastuun niistä kysymyksistä, jotka sille kuuluvat. Thank you. Um, not guilty. Kiitoksia. Otan tämän huomioon ja välitän viestinne kollegoilleni luonnollisesti. EDF liittyy Tämä on tilanne EDFn suhteen neuvostossa. En voi sanoa nyt yhtään enempää siihen liittyen. Sitten viimeinen kysymys no, edustaja Novakovilta virhetasoon. Jälleen kerran yksinkertaistaminen ja prosessin luotettavuus. Niiden täytyy kulkea käsi kädessä. Me emme voi Ruotsin kaltaisten maiden tai Alankomaiden tai Britannian huolimatta virhetasosta. Tämä on meidän kantamme. Minäkin esitin kysymyksen liittyen siihen tosiasiaan, että jo jonkin vuoden ajan tilintarkastustuomioistuin vuosikertomuksessaan kertoo toistuvasti, että jäsenvaltioiden pitäisi tietää, että tällaisia virheitä ja epäsäännönmukaisuuksia esiintyy. Ja kysymykseni on seuraava. Onko tästä käyty mitään intensiivistä keskustelua neuvostossa 27-28 valtiovarainministerin kesken, jossa tavoitteena olisi se, että miten voitaisiin nyt auttaa ja varmistaa, että tässä jäsenvaltioiden hallintoyksiköt ottaisivat enemmän vastuuta – jotta voitaisiin välttää tällaiset tilintarkastustuomioistuimen syytökset? Niin, eli tämä liittyy raportointin jäsenmaista päin ja siitä, miten et, etukäteen voidaan virheastamatta hyödynnetä ennen kuin ilmoitetaan mm, menoista komissiolle. Ja in zaal. Er is nog... Niin, minä katson vielä tänne saliin päin. Täällä vielä on herra Zelleriltä vielä puheenvuoropyyntö. Sulkeutumassa. Sehän on kotonu yleissopimukseen kytketty ja kyseinen sopimus päättyy 2008. Ja Euroopan parlamentti esittää, että kehitysrahasto saisi, tai siis se saa seikkaa tarkastellen. Tässä nimenomaan tulisi huomioida ne seikat, kuinka voidaan auttaa esimerkiksi Afrikka-investointi investointimenetteteltävän, siirrettäisiinkö se osaksi yhteisön talousarviota. Esimerkiksi määrittelemällä tarkemmin se, että rahastoa voidaan kestämään niihin. Tämä luonnollisesti ei liity vain vastuuvapausmenettelyyn, mutta voin todeta, että tämä tulee olemaan osa aivan selvästi seuraavaa MFF-neuvottelua ja äm, kun olemme samassa neuvostojen keskuudessa, tämä liittyy siihen, olisiko tässä yhteydessä EDF-kehitysrahasto, olisiko se talousarvion ulkopuolella vai äm, talousarvion sisällä ja alun perin lähdemme ajatuksesta, että se olisi ulkopuolella kun tarkastelemme kotona on sopimusta kuitenkin, voit tähän vastata täysin kylliksi. Kiitos. Kiitoksia, mutta tämä oli kuitenkin hyvin miellyttävä tutustuminen ja te pyritte myöskin vastaamaan rehellisesti ja uskon, että tällaiset keskustelut ovat hyvin tärkeitä. Puhuin varmaankin liikaa, mutta yhteenvetona voisin sanoa vielä muutama sana sen jos sallitte, aivan aluksi haluaisin kiittää tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta huolia ja haluatte parannusta tapahtuvan ähm, tarkastuslausunnossa ja hyvät naiset herrat, hyvät äh, Euroopan parlamentin jäsenet, toivotan teille parasta mahdollista onnea tässä Goed, dan gaan we naar het uh, volgende agendapunt. Dat is een speciaal... Hyvä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyseessä on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Kaarin Kaadenbach on esittelijä. Kyse on erityiskertomuksesta 16.2017. Otsikko on maaseudun kehittämisohjelmat, selkeyttäminen ja tulospainotteisuuden lisääminen tarpeen. Täällä salissa on tietysti myöskin tilintarkastustuomioistuin edustettuna. Ja vastuuhenkilö on Janus Wojciechowski. Toivottavasti lausuin tämän nimen oikein. Jos esittelijälle sopii, niin ehdottaisin, että tilintarkastustuomioistuimen työntekijä nyt aloittaa ja sen jälkeen esittelijä saa puheenvuoron. Eli herra Wojciechowski nyt aluksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja ihan oikein lausuitte nimenikin. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen puolesta haluaisin esitellä teille tämän erityiskertomuksen, jonka otsikko on Maaseudun kehittämisohjelmat, selkeyttäminen ja tulospainotteisuuden lisääminen tarpeen. Haluaisin nyt käyttää tätä lyhyttä PowerPoint-esitystä tässä. Tämä ei toimi. Odottakaa hetki, että saamme tämän toimimaan. Problem, sorry, if, if, if there is problem, I will speak only not. Here we are. Voin kyllä ihan puhua ilmankin. Jaha. Kiitoksia. Sorry. Yeah, as you have, you have to go to the beginning. Sorry, I know, but we have to find the beginning. Okay. Ah. Okay, thank you. Kiitos. Tiedämme vallan hyvin, että maaseudun kehittämispolitiikka on hyvin tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Euroopan unionissa käytetään noin 100 miljardia seitsemän vuoden rahoituskauden aikana. Tähän tässä kuvassa me näemme suhteet, siis kahden pilarin väliset suhteen, eli tässä on siis tuo maaseudun kehittäminen, on noin neljäs osan maatalouden menoista. Me käytämme noin 14 miljardia euroa vuodessa 58 miljardia siis maatalouden osalta, no 40 miljardia suoria maksuja, 4 miljardia markkinavälineille ja 14 miljardia maaseudun kehittämisohjelmiin. Tässä kuvassa ja kaaviossa näette budjetin jakautumisen maaseudun kehittämisen osalta, eli tärkeimmät edunsaajat ovat Ranska, Italia, 11 prosenttia, sitten Saksa 10 prosenttia, Puola 9 prosenttia, Romania 8 prosenttia. Ne ovat suurimmat edunsaajat maaseudun kehittämisohjelmien osalta. Tässä kartassa näette tuon tilintarkastusalueen. Meillä on 118 maaseudun kehittämisohjelmaa Euroopan unionissa, sillä prosessi on jäsenvaltioiden järjestämää. Se järjestetään esimerkiksi Puolassa, Romaniassa ja Kreikassa. Ja sitten joissakin jäsenvaltioissa tämä tapahtuu sitten alueiden taholta, kuten Saksassa, Italiassa ja Espanjassa. Me tarkastimme suoraan tilintarkastustuomioistuimen kautta kymmenen kehittämissuunnitelman Puola, Romania, Itävalta, Kreikka, Irlanti ja Belgian Vallonia ja Baden-Württemberg Saksassa, Rioja Espanjassa, Kampanja Italiassa. Ja käytimme sisäisen vastuuvapauspalvelun palveluja Englannissa ja Tanskassa. No mitkä ovat sitten johtopäätöksemme? Ai, anteeksi. Ensiksi nämä kysymykset liittyen tilintarkastukseen, vastuunvapauteen, eh, tilintarkastukseen. Tässä tärkeimmät kysymykset oli se, kun onko tulos ohjelmointi lainsäädäntö kehyksessä mukana, onko näillä mahdollisuus vaikuttaa parempaan tulokseen. Ja tässä nyt keskityttiin tuohon tulokseen, ohjelmointiprosessissa ja tarkastelimme, miten tämä prosessi hoidettiin komission taholta. No mitkä ovat sitten tärkeimmät johtopäätökset, viralliset johtopäätökset tässä raportissa? Ne ovat se, että RDP olivat liian yleisiä, ne olivat liian pitkiä, monimutkaisia, ohjelmointiprosessi oli liian pitkällinen ja RDP keskittyivät riittämällä riittämättömällä tavalla tuloksiin. No ehkä epävirallisesti toteaisin, että tärkein johtopäätös on neljä kertaa L. Meillä oli sellaisia ohjelmia, jotka olivat liian suuria rakenteeltaan. Ohjelmointiprosessi oli liian pitkä, täytäntöön, tai hyväksyntämenettely oli kestänyt liian pitkään ja oltiin liian vähän keskitytty tuloksiin. No miksi totesimme, että ne ovat liian suuria? Haluaisin nyt, että näette tämän kuvan. Tässä kuvassa me esittelemme sen, miten suuria nämä ohjelmat olivat. Tässä kuvassa nyt näette, että aikaisemmalla rahoituskaudella 2007-2013 ohjelmien keskikoko oli 459 sivua. Kaikkein pisin tai suurin tuolla kaudella oli Baden-Württembergissä yli 700 sivua ja pienin oli Itävallan 370 sivua. Sitten taas ohjelmantikaudella 2014-2020 ohjelman keskikoko oli 781 sivua. Esimerkiksi Kreikassa yli tuhat sivua. Ainoastaan Irlannissa ohjelma oli lyhyempi, 457 Eli tuossa uudessa oli 156, eli yksi sivu vähemmän. Oikeastaan jokainen ohjelma oli pidempi kuin aikaisemmin. Meidän näkemyksemme mukaan nämä asiakirjat ovat liian pitkiä, liian monimutkaisia – ja komissio vaatii jäsenvaltiolta liikaa. Useiden keskustelun jälkeen, joita on käyty yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta, niin muistan, että täällä parlamentissa käytiin keskustelua muun muassa maatalousvaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa, että me tarvitsemme yksinkertaistamista. Tärkeää viljelijä järjestö teki virallisen julkilausuman, että yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista todellakin tarvitaan tässä RDPssä. Tätä tavoitetta ei saavutettu, vaan näistä on tullut entistä monimutkaisempia näistä maaseudun kehittämisohjelmista. On vaikea eh, viljelijöiden ymmärtää niitä. On paljon mielenkiintoista tietoa, joka on kyllä kiinnostavaa, jos ajatellaan erilaisia tutkimuksia, mutta ne eivät ole kiinnostavia viljelijöille. Tämä on tärkeä johtopäätös. No seuraavaksi sitten toteamme, että ohjelmat olivat, tai että prosessi, ohjelmointiprosessi oli liian pitkä. Tässä diassa voitte nähdä, kuinka pitkällinen tuo ohjelmointiprosessi on ollut – keskimäärin. Se on noin vuoden, hiukan alle vuoden, 11,2 kuukautta. Jotkin ohjelmat oli valmisteltu nopeammin, mutta toisten osalta aikaa käytettiin enemmän. Meidän mielestämme kuitenkin käytetty aika on liian pitkä. Menetämme liikaa aikaa. Seuraava johtopäätös on se, että ohjelmissa, tai että ne hyväksyttiin liian myöhään. No nyt on hyvä ajankohta keskustella tästä, sillä olemme saman, samassa kohtaa kuin 2004-2011, eli kun ryhdytään keskustelemaan seuraavasta yhteistä maatalouspolitiikan jaksosta. Eli kun katsotte tätä kuvaa, tuota ylempää osiota. Siinä nähdään, mikä oli tilanne rahoituskaudella 2007-2013. Komission ensimmäinen ehdotus tuli heinäkuussa 2004 neuvoston asetus ja sitten parlamentin lausunto. Eli tuo asetus hyväksyttiin 2005 ja 2006 kaikki sitten toimeenpantiin. Täytäntöönpanoasetus hyväksyttiin myöskin siinä. Ja sitten 2007 oli ensimmäisen rahoituskauden, tai oli rahoituskauden ensimmäinen vuosi ja silloin kaikki oli hoidettu. No niin sitten tällä kaudella 2011 komission ehdotus tehtiin lokakuussa 2011 neuvoston ja parlamentin asetus hyväksyttiin vuoden 2013 lopussa. Tämä oli joulukuun 12. 2013 täytäntöönpano. Asetus hyväksyttiin sitten 2014 komissiossa. Eli myöhemmin kuin aikaisemmalla kaudella, ja nyt sitten seuraavassa kuvassa näette sitten käytännön seuraukset, mitä tällä on ollut. Missä nyt kun neljä vuotta on kulunut, on ainoastaan 21 prosenttia, 79 prosenttia ei on jätetty tai ei ole vielä käytetty. Kausi oli lähtenyt liikkeelle. Absorptiotaso oli, siis keskimäärin sen taso oli 29 prosenttia. Ja sitten seuraava kuva, YMP ja maaseudun kehittämispolitiikka tai milloin ne tulisi hyväksyä. Jos tämä tapahtuu vuoden 19, nämä määritelmät ovat yleisluontoisia. Näiden jotta varat voidaan käyttää tehokkaammin, me tarvitsemme paremmin kohdennettuja tuloksia ja tavoitteita maaseudun kehittämispolitiikan osalta. Mielestäni kaikkein tärkein suositus löytyy täältä asiakirjan lopusta. Me suosittelemme, että Euroopan parlamentin neuvosto ja komissio saataisiin kattava näkemys ennen kuin pitkän aikavälin budjettia kaavaillaan. Kiitoksia kiintoiseen erityiskertomukseen. Nyt esittelijällä on mahdollisuus reagoida. Täällä on jo joitakin puheenvuoropyyntöjäkin. Molemmat varjoesittelijät, Novakovski ja Flanagan on täällä listalla. Sitten herra Agnew, hän on Agri-referaatti Aan johtaja ja hänkin varmasti haluaa vastata joihinkin kysymyksiin. Ehkäpä te saatte välittömästi kahden pahin jälkeen puheenvuoron sitten te voitte reagoida hänen näkemyksiinsä, sitten nämä muut puhujat ja sitten saatte vielä lopuksi puheenvuoron. Eh, voeden Kiitos. Herra Milutse seuraavana ehdottaisin näin ja voitte varmasti reagoida tähän eh, alusta varjoesittelijän. Olkaa hyvä. Kiitos. Maaseudun kehittäminen on tullut aina vain tärkeämmäksi varsin monille kansalaisille. On katsottava, miten näitä ohjelmia kehitellään sellaisiksi, että edunsaajat ymmärtävät, eh, millä logiikalla näitä tukia myönnetään. Joskus tilanne on sellainen, kun on yhteydessä tukialueiden edustajien kanssa, niin saa sellaisen vaikutelman, että ihmiset mieluummin kääntyvät pankin puoleen ja hakevat sieltä luottoa, jonka maksavat korkoinaan korkoinen takaisin, välttyäkseen näiltä monimutkaisilta tukihakumenettelyiltä. Monet edunsaajaryhmät eivät välttämättä eh, ole ihan perillä siitä, miten näitä maaseudun kehityskysymyksiä hoidetaan ja meidän tulisi tarkastella sitä, miten mahdollisesti olisi syytä näitä hakumenettelyjä muuttaa. En kuitenkaan halua tässä pelkästään esittää kriittisiä huomioita, mutta olen sitä mieltä, että nyt on kuitenkin katsottava hieman peiliin, mitä tämänhetkisestä MFFstä on voitu oppia. Jos seuraavalla kierroksella onnistumme saamaan riittävästi varoja kohesio rahastojen ja maaseudun kehittämisen käyttöön, niin on erittäin tärkeää, että silloin myöskin ohjelmat pystytään hoitamaan kunnolla. Sillä muutoin tilanne ei ole tyydyttävä kummankaan tahon kannalta. Tilanne ei tyydytä meitä, eikä tilanne ole hyvä sitten komission kautta kannaltakaan eikä myöskään loppukäyttäjän kannalta. Eli tilanne ei ole tyydyttävä. Ei tässä mitään vallankumousta tarvita välttämättä, mutta on kuitenkin katsottava, miten asioita olisi syytä kehittää. Esimerkiksi ohjelmakausi 2020-2027, mitä uudistuksia tarvittaisiin. Ja todellakin tässä viitattiin kertomuksen hyvään laatuun. Se on hyvä ja sitä kannattaa hyödyntää. On myöskin katsottava, olisiko mahdollista saada se laajempaankin jakoon, sillä välttämättä ihmiset eivät tiedä, mitä kaikkea on saatu aikaan. Eli kyllä aikaankin on saatu asioita. Ja on tärkeää myös näitä menestysaskeleita painottaa. Flanagan, olkaa hyvä. Se... Kiitoksia oikein paljon. Niin kuin sanotaan, tieto on valtaa ja tämä on todellakin valtaa, mitä me voimme käyttää, jotta voimme muotoilla seuraavan YMP-ohjelman, josta kuulimme viime viikolla. Jos nyt katson tätä absorptiotasoa, ja varsinkin oman maani Irlannin osalta, miten tuo taso on 52 prosentista laskenut 38 prosentin, niin aina asia, joka minua hämmästyttää, on se, että tässä ei ole menty vielä pidemmälle, koska me olemme siirtyneet monimutkaisesta ohjelmasta vieläkin monimutkaisempaan ohjelmaan. Ja mikä nyt olisi mielenkiintoista nähdä, olisi samankaltainen graafinen kuvio, missä on nämä prosenttiluvut ja saada tuo 52 ja anteeksi 38, joka on absorboitu Irlannissa ja muissa maissa, että se olisi jaettu niihin summiin, joita viljelijä on saanut, tai siihen määrään, mitä viljelijä on saanut. No, vanha kausi oli monimutkainen ja, ja ihmiset valittivat, mutta ainakin jotakin rahaa loppujen lopuksi heidän käyttöönsä tuli. Mutta tässä tämä ei ole ainoastaan monimutkainen, vaan siitä johtuen rahoituksen määrä, joka täytyy käyttää, on se, että itse he eivät saa mitään, niin Ihmiset ovat huolissaan ympäristöstä, mutta myöskin siitä, että saavat ruokaa pöytään. Eli tämä aiheuttaa ainoastaan päänsärkyä heille, joten emmekö me voisi oppia tästä, koska äh, aikaisemmalta kaudelta oli selvää, että ihmiset osallistuivat mieluummin, jos he tiesivät, että saavat jotakin tuottoakin. Eli mitä voitaisiin nyt tehdä, jotta tämä voitaisiin muuttaa? No sitten tuohon tulosperusteisiin ohjelmiin ja siihen, että tavoitteet olisivat kansallisia, niin se on kyllä teoriassa hyvä ajatus. Mutta jäsenvaltiohan, sillähän voisi olla todella alhainen tavoite ja se voisi sanoa, että no me olemme saavuttaneet tavoitteen, olemme ylittäneet sen jopa, vaikka me tehneet mitään. No kyllähän tämäkin olisi mahdollista. Kiitos. Asioita joutunut toteuttamaan. Minä olen Britannista ja olen huvannut sen, mihin tämättömän rahan määrä. Tämähän on yksi neljäsosa koko Euroopan unionin talousarviosta tässä mietinnössä ja yli puolet se jää vuoden menoihin. Eli jos maanviljelysosio tästä itse asiassa alikäyttää varojaan, me kolossaalisesti Euroopan unionin talousarvio hallinnoijia, välikäsiä, joilla on valtavat korvaukset. Ehkä tilintarkastustuomioistuin voisi puhua tästä. Meillä on näitä... Monimutkaisuuden ja teidän hiustenne lukumäärän välillä jonkinlainen yhteys, niin en tiedä, onkohan komissiossa sama, suunnilleen sama, mutta nyt kuitenkin Rova Kileras, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän että sa- siitä, että sain tulla tänne. Minähän olen maa, maatalousvaliokunnasta. Hienoa, että sain tulla. Tulin hiukan myöhässä, oli ensin toisen valiokunnan kokouksessa. Mutta haluaisin esittää muutaman konkreettisen kysymyksen. No, tässähän nyt on tuo käyttöaste, absorptio, ainakin keskiarvo. No esimerkiksi Espanjan kohdalla se on 13 prosenttia. No kyllä, se on aika hämmästyttävää. Olisin kysynyt seuraavaa komissiolta Esimerkiksi meillä Espanjassa, meillä on 18 tämän kaltaista ohjelmaa maaseudun kehittämiselle. Valtiollinen ja sitten 17, 17 tähän joko parempaan tai huonompaan toimeenpanoon. Meidän perustuslaissammehan tämä on näin. Tämä on kyllä varmasti tärkeä elementti. No minä tulin hiukan myöhässä, ehkä olette puhuneetkin tästä, mutta siis tuo toinen pilari, nehän ovat yhteisrahoitoisin sanoen mahdollisuus antaa varoja ja alueet ja kaupungit eivät ole kaikki ikään kuin samalla. Niin kyllähän eh, tuo rahoitus täytyy jostain ensin saada ennen tätä ohjelmaa. Ajattelen, eh, haluaisin sanoa tämän nyt verran käyttöön ja ne maat, joilla resursseja on enemmän, niin tämä yhteisrahoitus ei ole niin tärkeä. Ja se totta kai vaikutti jättänyt myöskin jälkiä ja sen näkee myöskin näissä ohjelmissa ja myöskin näissä yhteisrahoitettavissa ohjelmissa. Mutta minulla on vielä yksi kysymys aivan tähän. Mutta nyt meillä on siis tämä tämänhetkinen kehys. Uudistus vuodelta 2014 jatkuu vuoteen kesäkuussa 2018. No minulla on kyllä epäilykseni, että meneekö se läpi täällä parlamentissa nyt oikea aikeen. Eli tämä liittyy ehkä enemmän tuohon talousarvioreformiin kuin muuhun. No miten tämän, tämän rahoituskehyskauden aikana tämä kiinnostaisi minua? Ja tämä, on, tämä on monimutkainen, hankala asia. Se ei ole tämä maatalousvaliokunnan kollegat ovat päässeet paikalle ja näin saamme tästä keskustelusta hedelmän suuntaan. Te kumpikin saatte tässä mahdollisuuden vastata. Ensin komissio, olkaa hyvä. Kiitokset. Tässä esiin nousi taas tämä asia liittyen YMPn monimutkaisuuteen ja varsinkin kun ajatellaan loppukäyttäjää. Tässä myöskin konsultaatit mainittiin. E, jos rahoitusmenettelyt toimisivat hyvin, niin e, toimijoiden olisi helpompi e, saada riittävät ohjeet ja lähteä hakemaan avustuksia sen sijaan, että kääntyy pankin suuntaan. Ja tulevaisuudessa sitten on jäsenmaiden asia määritellä se, mikä on monimutkaista, mikä yksinkertaista, kun ajatellaan lopullista edunsaajaa. Eh, mitä tulee tuleviin interventioihin, niin nythän eh, juuri massa mehän emme, niin kuin jo totesin, eh, voi emmekä halua hankaloittaa tuottajien ja viljelijöiden elämää, vaan annamme vain suuntaviivaa. Jos tulevissa asetuksissa perusvaatimukset interventioihin ovat olemassa, niin ne sitten kyllä jaksista. ja herra Flanagan esitti tärkeitä kysymyksiä, eli naurettavan alhaiset kohdennukset. Tältä pohjaltahan haluamme kunnanhimon tason tulevaisuudessa määritellä, jo tiedonannossa määritelty. Ja nyt sitten tarkastelemme spesifisiä tavoitteita, jotka tullaan huomioimaan lainsäädännössä. Ja näiden tavoitteiden pohjalta tullaan sitten määrittämään kunnianhimon taso myöskin indikaattoreita olla nyt eh, miettimässä kolme indikaattoriryhmää kaiken kaikkiaan ja näiden pohjalta yhdessä jäsenmaiden kanssa tullaan sitten eh, määrittämään kunnianhimoisuuden taso. Mitä tulee tuleviin eh, YMP-suunnitelmiin, jotka liittyvät sekä ensimmäisen kuin myöskin toiseen pilariin, hyväksytään komissiossa. Eli varsin alhaiset tasot eivät tule olemaan esillä, koska komissio on mukana tämän suunnitelman hyväksymisessä. Okay. Edustajan kysymys meni ehkä budjetin suuntaan pikemminkin, mutta mitä maatalouteen tulee, niin totean, niin kuin Vasoskis totesi, kolme neljäs osaa kuluista kuuluu ensimmäiseen pilariin ja sen osalta ei voida puhua matalista prosenteista, vaan päinvastoin, koska vuosittaisista kuluista on kyse. Eli e, se on paremmin huomioitu kuluissa sitten maaseudun kehityksestä, kun puhutaan, niin emme olisi kovinkaan huolissamme nykytilanteesta keskimäärin 25 prosenttia, johon on päästy tietysti muutama kysymerkki tiettyjen jäsenmaiden ja alueiden osalta tässä on. Ja näiden kanssa kyllä eh, olemme yhteydessä ja katsomme, olisiko mahdollista paremmin ja nopeammin varat näissä käyttää. Mutta muutoin emme olisi näistä tasoista kovinkaan huolissamme. Emmekä tässä nyt näkisi mitään suurta eh, sitoutumattomuuden vaaraa. Aguilera Garcia sitten. Kyllä Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on ei. Eli kansallinen tai alueellispohjainen jäsenmaa näistä välistä eroa ei ole puhutaan vaikkapa Saksasta, federalistisesta eh, jäsenmaasta, niin silloinhan eh, nämä eh, osavaltiopohjaiset ohjelmat yleensä kyllä hoituvat hyvin ja myöskin nopeasti. Ja sitten vaikkapa Ranska-alueet, joidenkin alueiden osalta varainkäyttö hoituu hyvin. Ja Espanja sitten Espanja en maininnut äsken, mutta kuitenkin se oli yksi näistä, jotka varsin myöhässä vaiheessa saavat hyväksyttyä. Siinä vaiheessa, kun saatiin hyväksyttyä, toimin itse eh, Espanjasta vastuuhenkilönä ja oli todellakin suuri ponnistus eh, olla eh, yhteydessä ja saada aikataulun mukaan ohjelmat hyväksyttyä Espanjan suhteen. Joissain tapauksessa myös poliittisia ongelmia ilmeni välttämättä ei haluttu edetä eh, alaisen käyttöosten vuoksi kovinkaan nopeasti. Ja sitten yhteisrahoitusasia, julkisia varoja maaseudun kehitykseen. Ja joissain tapauksissa esimerkiksi kohesioalueesta puhuttaessa yhteisrahoitusaste on korkeampi kansallisissa talousarvioissa. Mutta tämä todellakin on suuri kysymys, mikä on yhteisrahoituksen tilanne, kun puhutaan maaseudun kehittämisestä, mahdollisuus luopua yhteisrahoituksesta tai siirtyä hyvin alhaiseen asteeseen. Ja sitten reaktiosta kertomukseen me haluaisin vastata nyt puolaksi, jos sallitte E, odpowiadając na, e, już teraz na kolejne pytania, pani, e, pani Kadenbach, bardzo dziękuję za edustaja Hyvin paljon kiitoksia tästä kysymyksestä ja kiitoksia reaktiostanne kertomukseenne. Kiitoksia myöskin siitä, että tulkaisimme hiljattain, niin meillä on nopeasti tulossa oleva analyyttinen asiakirja, joka esittelee seikkoja aikaisemmassa kertomuksessa. Reagoitte hyvin näihin meidän suosituksimme vaikuttaa, että me teemme nyt yhteistyötä, jotta voisimme lähestyä jonkinlaisen tulevaisuuden YMP viljelijöille. Ja tämän kaltaisen ymmärryksen ei pitäisi vaatia pitkällistä neuvontapalvelua. Sitten myöskin, niin siitä syystä olemme tätä mistä peräänkuuluttaneet. Haluaisin nyt kiittää puhujista, jotta meillä olisi selkeä käsitys periaatteessa tästä ennen kuin aloitamme vuonna 2019 työmme. Ei juuri nyt ole, en voi sitä teille antaa. Sitten edustaja Angel tiedusteli Britannian osuudesta. Se on viisi. Puola siirsi ensimmäisestä, tuis, ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin siirtoja. Tämä on mahdollista ja niitä on tehty. 30 prosenttia Espanjan kohdalla. Tämä on vielä meidän epävirallinen, mutta silti suunnitelmamme maaseudun kehitysrahoipalan alueelle. Se voimme puhua näistä asioista vielä. Tehdäkseni yhteenvedon puheenjohtaja haluaisin kiittää teitä siitä, että